Good afternoon. I ask you please to... Hyvää iltapäivää, olkaa hyvät ja istuutukaa, jotta voisimme aloittaa kokouksen. Hi. It's like this? Good afternoon to everybody. I will speak... Uh, Hyvää iltapäivää. Vaihdan nyt portugalin kielelle. No, hyvää iltapäivää kaikille. Sydämellisesti tervetuloa. Tähän kokoukseen uudella toimikalla. Minä olen tilapäiväinen puheenjohtaja siihen saakka, kunnes olemme valinneet uuden puheenjohtajan. Ja jos on ollut vanhassa ja nyt sitten uudessa valiokunnassa ja sen enää niin kuin minä, niin sitten voi käydä niin kuin minulle, että joutuu väliaikaiseksi puheenjohtajaksi. Tarkoitus on nyt valita puheenjohtajisto valiokuntaan, siis puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat työjärjestyksen mukaisesti. No, kohta yksi on siis kokouksessamme puheenjohtajan valinta. Confirmo que temos quórum. No, vahvistan, että me olemme päätösvaltaisia. Ja nyt haluaisin kuulla ehdokkaan nimet. Do palavra a Patrick Liarric do Guengel. Patrick Hyrik Guesta. Mm, merci Madame la Présidente. Euh, notre... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmämme ehdottaa Thomas Hendeliä ehdokkaaksi valiokunnan puheenjohtajaksi. Thomas Hendel on ollut erittäin aktiivinen viimeisen vuoden aikana työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa. Hän toimi koordinaattorina näissä kysymyksissä meidän ryhmässämme. Hänellä on myös Saksasta erittäin pitkä ammattiyhdistysliikekokemus, jossa hän on käsitellyt näitä kysymyksiä. Ja hän on kirjoittanut useita mietintöjä edellisen parlamentin aikana, jotka käsittelevät nimenomaan näitä aiheita. Brigade Patrick Liarik. Kiitokset Patrick. No, nyt haluaisin tiedustella ehdokkaalta, sopiko teille tämä ehdokkuus? Vastaus kyllä. Puheenjohtaja, no näin voin vahvistaa, että äh, ehdokas äh, on valiokunnan jäsen ja myöskin hänen äh, talousasioidensa ilmoitus on annettu. Ja muita ehdokkaita ei nähtävästi ole, eli suosion osoituksin voimme valita hänet, koska hän on ainoa ehdokas. Kreis. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät äh, kollegat, ensinnäkin suurkiitokset äh, luottamuksesta antaa minulle puheenjohtajuus tässä valiokunnassa. Vielä myöhemmin tulen kertomaan vähän valiokunnan tulevasta työskentelystä ja ensinnäkin haluaisin nyt sitten ilmoittaa, että haluan tehdä kaikkien jäsenten ja kaikkien ryhmien kanssa avointa, intensiivistä ja tehokasta yhteistyötä. Tällä hetkellähän meillä on aikamoisia haasteita edessämme. Meidän pitää sopia Euroopassa budjetista ja solidaarisuudesta ja koetamme löytää hyvät ratkaisut Euroopan kansalaisille. No nyt sitten meidän tulee järjestäytyä ja seuraavissa kohdissa minä tulee valita varapuheenjohtajat. Yhteensä neljä kappaletta. Ja nyt sitten pyytäisin ehdotusta ensimmäistä varapuheenjohtajuutta varten. Frau Rodriguez ist mir signalisiert, hat einen... Rouva Rodriguezilla on nähtävästi ehdotus. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Puhun S- ja D-ryhmän puolesta. Meidän ryhmämme haluaisi ehdottaa seuraavia nimiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kyse on Marita Osel-Gardista. Ulfskogista. Marita Oskog. Jos en nyt osannut oikein ääntää, niin kyllä opin vielä tämän oikein ääntämän. Marita Oltskog, sopiko teille tämä ehdokkuus? Microphone, please. Uh, yes, um, I want to be a candidate. Niin, kyllä. Haluan asettua ehdokkaaksi ja nimeni on Ulv Skog. Ich, ich werde es noch üben. Bis zum no pitääpä vielä harjoitella ja kyllä varmasti toimikauden loppuun mennessä opin tämän oikein. Onko muita ehdotuksia? Das ist nicht der Fall. Die Zustimmung liegt vor. Ei ole. Ja äh, hän on siis äh, valmis äh, ehdokkuuteen ja taloudellisista sitoumuksista on myöskin saatu ilmoitus, eli voimme seuraavaksi sitten äänestää eh, kättä eh, vi- viittausäänestyksellä. Joo. Okei, okay. dann kann ich... Selvä. No, onnittelut Maritaan. Mm, olkaapa hyvä, tulkaa eteen. Dann kommen wir zur Wahl. Sitten toisen varapuheenjohtajan vaali. Tästä saa puheenvuoron Edward Kukan. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä ehdotan Jaslovietskaa toiseksi varapuheenjohtajaksi. Ja Slovetska edellisessä toimika- edellisellä toimikaudella käsitteli useita tärkeitä asiakokonaisuuksia hyvin tehokkaasti ja mielestäni hän on täysin pähe- pätevä tähän tehtävään. Dankeschön, Danuta. Kiitokset. Danuta Jasovetska. Hän on suostuvainen. Hän ei ole tosin paikalla tänään, mutta ryhmä, poliittinen ryhmä on ilmoittanut, että hän on suostuvainen. Onko muita ehdokkuuksia? Nähtävästi ei. Näin siis Danuta sovietska on valittu suosen osoituksiin. Damit sind wir schon bei der Wahl näin. Sitten pääsemme kolmannen varapuheenjohtajan vaaliin. Tässä on taas vähän vaikeuksia ääntää oikein. Jana Tom. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Kiitoksia. Alderyhmän puolesta haluaisin nimittää Ulla Törnäsin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hän ei valitettavasti ole paikalla itse, mutta olen saanut häneltä lausunnon siitä, että hän suostuu tähän ehdokkuuteen ja hyväksyy paikan, jossa hänet valitaan. Selvä. Ja taloudellisista sitoumuksista on myös saatu ilmoitus työjärjestyksen mukaisesti. Onko muita ehdotuksia? Ei ole, joten näin äänestämme jos voitte puoltaa hänen nimitystään, niin olkaa hyvät ja viitatkaa. Es gibt keine Gegenstimmen. Vastaania ei ole, joten näin Olatönes on valittu varapuheenjohtajaksi. Hänkään ei ole paikalla. Kiitokset. Ja sitten neljäs varapuheenjohtaja Maria Joao Rodriguez eh, saa tehdä esityksen. Well, eh, again, as vice... No niin. SD-ryhmältä meillä on ilo esitellä ehdokkaamme neljänneksi varapuheenjohtaja ehdokkaaksi, ehdokkaaksi tässä valiokunnassa. Hän on juuri tässä edessäni. Agnes Jongerus Haluan vain sanoa, että tämä ehdokkaamme ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, jonka juuri valittiin, on erittäin kokenut Euroopan parlamentin jäsen, hyvin tunnettu. Ja nyt meillä on ilo esitellä myös erittäin vahva ehdokas, jolla on pitkä tausta ammattiyhdistysliikkeiden parissa. Hyvä joukko on siis tulossa tähän valiokuntaan. Zustimmung liegt vor. Hyvä. Ja Agnes Ankerius on paikalla ja hän on ilmoittanut olevansa suostuvainen ja jättänyt myös ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista. Nyt sitten pyytäisin kannatusta. Ensiksi kysytään, onko vastaehdotuksia. Ei ole, joten voimme äänestää. So, damit ist die Konstituierung. Näin siis äh, järjestäytyminen on nyt päättynyt ja sitten haluaisin sanoa muutaman sanan valiokunnan työskentelystä. Minäkin olen täysin uusi tässä tehtävässä. Olen tosin ollut äh, kyllä valiokunnassa jäsenenä viisi vuotta, mutta nyt sitten minun täytyy tietenkin vielä opetella tätä uutta työskentelyä sitä ennen haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, että mielestäni valiokunta on näissä työllisyys- ja sosiaaliasioissa suuren haasteen edessä EU:ssa. Me taistelemme työttömyyden kanssa, joka on huippulukemissa. No, pikkuhiljaa se on tällä hetkellä laskemassa, mutta kuitenkin 10,4 prosenttia on kuitenkin haaste tälle valiokunnallekin. Ja erityisesti nuorisotyöttömyys on vaikea kysymys. Nämä ensimmäiset kokoukset varmasti sitten menee nuorisotyöttömyyden käsittelyyn monilla alueilla ja useissa jäsenvaltioissa, niin on nuorisotyöttömyys 15 prosentin tuntumassa ja se on varmasti Euroopan unionin yksi tulevaisuuden suurpia haasteita. Ja sitten myöskin tällaiset mm, prekariaatin työpaikat lisääntyvät. Meillä ei ole siihen varaa. Tilastolukujen mukaan niin lähes 25 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Ja tämä on varmasti sellainen kysymys, joka koskee sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Ja me erityisesti viime kaudella käsittelimme hyvin intensiivisesti kysymystä siitä, minkälaiset ovat työntekijöiden oikeudet. Meillä on paljon erilaisia oikeuksia työntekijöillä, pysyvät työpaikat, määräaikaiset, osa-aika, kausityöntekijät ja näitä kysymyksiä varmasti sitten tällä toimikaudella tullaan edelleenkin käsittelemään tässä valiokunnassa ja meidän tulee käsitellä näitä aiheita. Uskon, että sama työ samasta palkasta, samat oikeudet samassa työpaikassa tulee olemaan edelleenkin aihe, jota meidän pitää käsitellä. Mutta tämän toimikauden alkajaisiksi varmasti meidän pitää vielä tehdä työtä viime toimikauden perinnön kanssa. Meille on jäänyt käsiteltäväksi asioita ja meidän pitää siksi nyt tällä toimikaudella käsitellä sitä, miten me jatkamme tuota työtä siis eri edellisten parlamentin jäsenten työskentelyä, tai siis edellisellä vaalikaudella saatu päätöksen. Tämä koskee erityisesti mietintöä aiheesta, e, joka koskee direktiiviä merimiesten oikeuksista, ja sitten meillä on myös tämä kolmikanta sosiaalihuippukokouksen mietintö mm, kasvusta ja työllisyydestä ja sitten myöskin ratifiointi, joka koskee IMON yleissopimusta merimiesten oikeuksista. Ja sitten vielä budjetti 2015, Euroopan talouden ohjausjakso ja kysymys, joka koskee turvallisuutta ja terveyttä raskaana olevien työpaikoilla. Ja sitten myöskin lentokenttien huolintakysymykset. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka vielä jäävät seitsemänneltä vaalikaudelta kahdeksannelle vaalikaudelle hoidettavaksi ja sitten varmasti nämä esittelijät ja uudet esittelijät sitten pystyvät pian tapaamaan niin, että työtä voidaan jatkaa saumattomasti. Ja koordinaattorit, jotka, joita vielä nimitetään poliittisissa ryhmissä, niin sitten myös kokoontuvat myöhemmin päätettävänä ajankohtana ja koordinaattorit sitten ovat yhteydessä esittelyihin, jotka nimetään komission ehdotuksista niin, että sitten tällä uudella toimikaudella ja uusista aiheista voidaan jatkaa työskentelyä. Tämä koskee erityisesti EURES-järjestelmää ja parannettua yhteistyötä pimeän työvoiman torjumiseksi ja EU-strategia, joka koskee työpaikkojen työterveyttä ja työturvallisuutta. Ja sitten myös teemme yhteistyötä mm, Italian puheenjohtajakauden tiimoilta. Olen iloinen siitä, että teemme yhteistyötä Italian kanssa, erityisesti nuorisotyöttömyyden parissa. Italia on nähtävästi myös sellainen maa, jossa on paljon nuorisotyöttömyyttä, kuulin tämän eräältä jäseneltä ja Italian puheenjohtajakauden tiimoilta tullaan käsittelemään myös valuuttaunionin sosiaalista ulottuvuutta ja Euroopan strategiaan 2020. Ja sitten seuraavassa kokouksessa valiokunnassa pystymme sitten ö, saamaan tänne ö, työministeri Poletin vieraksi niin, että saamme suoraa ensikäden tietoa siitä, mitä Italian kaudella seuraavan puolen vuoden aikana tulee tapahtumaan. Tämä on varmaan aika hyvä alku valiokuntatyöskentelylle, niin että saamme suoraa päätä sitten tietoa tähän valiokuntaan ja voimme sitten kuulla tosiaan näistä suunnitelmista tarkemmin. Ja me varmaan pian sitten myöskin laadimme työohjelman valiokunnalle. Tiedän, tai en oikeastaan tiedä, että pystymmekö tämän vielä ennen lomia hoitamaan. Veikkaan, että emme. Ehkä sitten tosiaan heti syyskuun alussa voimme luonnostella työohjelmaa ja koordinaattorit sitten ensinnäkin laativat ehdotuksen ja voimme keskustella asiasta valiokunnassa. Sen verran Minun puolestani nyt haluaisin vain vielä huomauttaa siitä, että meidän täytyy käsitellä kokousaikataulua vielä 2014 loppuun asti. Teillä on tämä varmaan asiakirjojen joukossa, jotka olette saaneet sihteeristöltä. Ja seuraava kokous pidetään 22.7. Brysselissä 17-8, kello 17-18. Ainakin tällainen 15-18.30 äh, tällainen tieto minun paperistani löytyy. Ja olisiko sitten vielä jotain muuta tässä vaiheessa, jos ei, niin sitten kiitokset kaikille. Ja toivottavasti voitte sitten järjestäytyä muissa ryhmissä vielä ja tapaamme 22. heinäkuuta. Kokous on päättynyt. Okay.